Pan przewodniczący! Yeah. Yeah. Um, let me start from, from the short announcement. Alkaisin lyhyellä ilmoituksella. Vahvasti haluan tuomita hyökkäyksen Korean kansanva- de- demokraattisessa tasavallassa Etelä-Korean saarta vastaan, Jenpengiä vastaan. Tuomitsen syvällisesti tämän päivän tapahtumat Korean niemimaalla. Väkivallan, sotilasvoiman käyttö ei ratkaise mitään kysymystä ja pitää välttää ihmishenkien menetykset. Korean niemaan edun mukaisesti pohjoisen ja etelän pitäisi ponnistella, jotta voidaan rakentaa kestävälle pohjalle luottamusta maiden välillä. Siksi olen tyytyväinen presidentti Lee myung Päkin julkilausumasta, että Etelä-Korean hallitus aikoo välttää huolestuttavan tilanteen leviämisen ja laajenemisen vetoan Korean kansan tasavallan johtoon, jotta välittömästi lopettaisivat vihamielisyydet ja pitäytyisivät kaikenlaisesta toiminnasta, joka uhkaa pahentaa tilannetta. Korean täytyy täysin ko, ö, Korean kansantasolla täytyy täysin noudattaa tekemiään sopimuksia. Now we go to, to our sitten siirrymme